Tämä päättää tämän keskustelun ja sitten siirrymme neuvoston ja komission julkilausumaan EU-Sveitsisuhteista. kokous. Kokouksessa sovittiin, että catch the eye tai sinisen kortin menettelyä ei tässä keskustelussa käydä. Ja ensimmäisenä sitten neuvoston puolesta Kukulassa. Mr. President, honorable members, the outcome Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. 9. No, helmikuuta järjestetyn Sveitsin kansanäänestyksen tulos on luonut uuden tilanteen. Sveitsin viimeisten kaksikymmentä vuoden ajan kansanäänestysten aikana Sveitsin kansa on päättänyt vapaasta liikkuvuudesta EUn kanssa – ja tämän viimeisimmän kansanäänestyksen tulos ei millään tavalla edistä vapaata liikkuvuutta. Tässä tapauksessa Sveitsin kansa päätti hyvin pienellä enemmistöllä muuttaa perustuslakiansa ja ottaa uudelleen käyttöön kolmen vuoden päästä kansanäänestyksen päivämäärästä kiintiöitä maahan muuttajille, mukaan lukien EU-kansalaisille uudelleen tarkastelun hyväksynnän jälkeen tulevat työntekijät, ulkomailta tulevat työntekijät samoin kuin heidän perheensä ovat näiden toimien piirissä. Sveitsin perustuslain uusi artikla pakottaa myös valtion hallituksen uudelleen neuvottelemaan sellaista sopimuksista, jotka ovat uusien määräysten vastaisia tai ristiriidassa niiden kanssa. Ja uudet määräykset ovat selvästi ristiriidassa EU-Sveitsi vuoden 2002 sopimuksen kanssa, joka käsitteli henkilöiden vapaata liikkuvuutta, jotta voitaisiin täyttää Sveitsin perustuslain uudet määräykset. Sveitsin täytyy pyytää tämän sopimuksen uudelleen neuvottelua niin, että se voi ottaa käyttöön uudelleen kiintiöt maahan muutolle. Meille Euroopan unionille, unionina Henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi neljästä tärkeästä pilarista sisämarkkinoilla. Ja nämä oikeudet ovat rikkomattomia. Viimeisten 20 vuoden ajan Sveitsi on yhä lisääntyvässä, lisääntyvässä määrin osallistunut EU-sisämarkkinoilla eri alueilla. Tämän prosessin valossa Sveitsi ei voi odottaa Euroopan unionilta sitä, että sille se vain mukautuu näihin uusiin rajoituksiin ihmisten vapaalle liikkuvuudelle. Tässä on myös muita ö, ongelmia. Vapaa liikkuvuussopimus liittyy ö, erilaisiin muihin lausekkeisiin, jotka kattavat esimerkiksi julkiset hankinnat, maataloustuotteiden kaupan, ilmailun ja tieliikenteen. Jos vapaa liikkuvuus päättyy, niin silloin tämä vaikuttaa muihinkin seikkoihin. Sopimus myös liittyy suoraan Sveitsin mukanaoloon Schengenin ja Dublinin lainsäädännössä, jotka liittyvät henkilöiden vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen. Lisäsyy on tässä myös sen vuoksi, että pöytäkirja, joka, jolla päätetään kroatialaisten vapaasta liikkuvuudesta, sitä ei ole vielä allekirjoitettu. Ja on nyt hankala nähdä, millä tavalla Sveitsi voisi allekirjoittaa sitä näin kansanäänestyksen tuloksen valossa. Sveitsin hallitukselta ei ole vielä saatu tästä tarkkoja tietoja, mutta nyt vaikuttaa siltä, että allekirjoitusta ei voida saada aikaiseksi. EU voi, ei voi hyväksyä tällaista tilannetta. Euroopan unioni on linkittänyt Sveitsin osallistumisen Euroopan unionin Erasmus Plus ja Euroopan 2020 ohjelmaan sen kanssa, että Sveitsi allekirjoittaa vapaaliikkuvuuden sopimukset. Kansanäänestyksen tulos ja kun odottelemme hallituksen virallista tiedotusta asiasta ja pöytäkirjan allekirjoittamista komissio on valmistelemassa uusia neuvottelukierroksia. Euroopan unioni on Euroopan unionin täytyy asettaa nyt uuteen asemaan suhteensa Sveitsin kanssa. Meillä on yli 120 sektoriaalista sopimusta Sveitsin kanssa. Ja tässä täytyy kaikkea vielä täydentää institutionaalisilla puitteilla – 24.5.2012 päätöslauselmassanne te vaaditte edistystä ja ratkaisuja avoinna oleviin institutionaalisiin kysymyksiin. Komissio useiden vuosien keskustelujen jälkeen toimitti 2012 neuvostolle luonnoksen EU-Sveitsi suhteista ja neuvosto nyt pohtii, millä tavalla tätä mandaattia viedään eteenpäin näin kansanäänestyksen jälkeen. Neuvosto hyvin tarkasti tulee seuraamaan Sveitsin lisäkehitystä tässä ja millä, millä tavalla kansanäänestyksen tulos vaikuttaa. Sveitsi on sanonut, että se tulee toimittavan toimeenpanosuunnitelman kesäkuuhun mennessä kansanäänestyksen tuloksista. Me tarvitsemme aikaa Sveitsin suunnitelmien tutkimiseen ja siihen, että pohdimme, mitä askelia Euroopan unioni nyt tulee ottaa. Arvoisat parlamentin jäsenet, lopuksi vielä hieman tiivistelisin tätä tilannetta. Vaikka me kunnioitammekin Sveitsin kansan tekemää päätöstä, meidän suhteemme Sveitsiin ovat joutuneet nyt koetukselle kansanäänestyksen tuloksen takia. Me olemme kuitenkin iloisia siitä, että Sveitsi on kansanäänestyksen jälkeen vahvistanut, että se tulee kunnioittamaan olemassa olevia sopimuksiansa EU tulee edelleen kehittämään pitkiä ja syvällisiä suhteitaan Sveitsiin ja yrittää, tekee kaikkensa löytääkseen ratkaisunsa näihin vaikeisiin ongelmiin suhteissamme. Meidän täytyy kuitenkin kunnioittaa omia periaatteitamme, emmekä me voi antaa ähm, mahdollisuutta sille, että EUn yhdentymisessä poimitaan vain rusinat pullasta. Meidän täytyy vapaata liikkuvuutta puolustaa, koska se on yksi Euroopan unionin perustavanlaatuisista arvoista. Kiitos. Kiitokset herra Kurkulas ja nyt komission edustajana komission jäsen Andor. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, sanon minäkin muutaman sanan viimeisimmistä kehityskuluista 9. helmikuuta kansanäänestyksen jälkeen. Kuten tiedätte, EUn ja Sveitsin välinen vapaan liikkuvuuden sopimus antaa EUn kansalaisille ja perheenjäsenille oikeuden muuttaa Sveitsiin, asua siellä ja suorittaa siellä taloudellista toimintaa joko toisen palveluksessa tai itsensä työllistävänä henkilönä. Ja tietenkin samat oikeudet on Sveitsin kansalaisilla EU:ssa. Noin 450 000 Sveitsin kansalaista käyttää tätä oikeuttaan EU:ssa. Ja lähes 1,2 miljoonaa EUn kansalaista asuu Sveitsissä ja yli 250 000 rajat ylittävää työntekijää EUsta tulee päivittäin Sveitsiin tekemään päivittäistä työtään. Sveitsi on syvästi yhteydessä naapurimaihinsa infrastruktuurin, kulttuurin ja perhesiteiden kautta. EU ja Sveitsi ovat sidoksissa toisiinsa tusinoilla kahdenvälisillä sopimuksilla, jotka antavat Sveitsille e, etusija-aseman sisämarkkinoille pääsyssä ja edistävät sekä kaupallista että henkilökohtaista vaihdantaa EU:ssa ja EUn kanssa ja tämä perustuu keskinäiseen luottamuuteen, luottamukseen. Kuitenkin kansanäänestys 9. helmikuuta kyseenalaistaa tämän henkilöiden vapaan liikkuvuuden. Sveitsin viranomaiset kertoivat komissiolle, että he tarvitsevat aikaa pohtiakseen, kuinka tämä tulos pannaan täytäntöön, ja liittoneuvostolla on kolme vuotta aikaa panna äänestystulos täytäntöön, joten valtavaa välitöntä massiivisen kriisin pelkoa ei ole. Tällä välin kuitenkin täytyy selkeästi sanoa, että molemmat osapuolet tulevat noudattamaan olemassa olevia sopimuksia. Pacta sunt servanda sopimuksia noudatetaan. Sopimus on sopimus ja valikoiva täytäntöönpano tai tällainen rusinoiden pullasta poimiminen ei kuulu vaihtoehtoihin. Komissio on valmis kuuntelemaan Sveitsin ehdotuksia, joita nyt tällä hetkellä pohditaan ja joita me emme vielä ole nähneet. Pallo on heidän käsissään. Meidän liikkumavaramme on kuitenkin äärimmäisen rajallinen. Henkilön vapaan liikkuvuuden perusperiaate on suhteittemme kulmakivi. Se on perusoikeus, eikä siitä voi noin vain neuvotella, niin kuin jotkut näyttävät uskovan. On hyvin vaikeaa kuvitella, kuinka muunto, muuttokiintiöt ja kansallisuuteen perustuva suosiminen voisivat olla yhteen sopivia, sopivia äh, vapaan liikkuvuuden sopimuksen kanssa, joka meillä on Sveitsin kanssa. Kiintiöt ovat vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa ristiriidassa Nimittäin tuo periaate ei ole pelkästään sisämarkkinoiden perusosa, joka voitaisiin irrottaa muista vapauksista, vaan se on koko Sveitsisuhteittemme ytimessä ja sydämessä. Paketti on paketti. Kakkua ei voi pitää samanaikaisesti itsellään ja syödä sitä. Sveitsin perustuslaki muutoksilla on kuitenkin selkeitä suoria seurauksia. Näillä perustuslakimuutoksilla on se seuraus, että liittoneuvosto on kertonut meille, että se vielä harkitsee ja arvioi, pystyykö se allekirjoittamaan jo neuvotellun ja alulle pannun äh, lisäpöytäkirjan, jolla lisätään äh, Kroatian, äh, kroatialaisten vapaata liikkuvuutta. Komissiolle on aivan selvää, että me odotamme, että tämä laajennus tai lisäys tulee voimaan, emmekä voi odottaa minkäänlaisia erilaisia kohteluita meidän jäsenvaltioidemme välillä tällä perus, perusta, tässä perustavassa kysymyksessä. Meidän täytyy tietää tämän neuvottelun tulokset nopeasti. Neuvottelun, neuvoston neuvotteludirektiivit Sveitsi assosiaatio- ja osa- osallistumissopimukseen koskien Horizon 2020 Erasmus Plus-sopimusta liittävät tämän asian selkeästi Kroatia-pöytäkirjaan. Näiden sopimusten neuvottelut eivät etene ennen kuin Sveitsi muodollisesti saattaa tämän pöytäkirjan ää, täytäntöön. Kun kansainvälistä sopimusta ei ole olemassa, jolla voitaisiin määritellä Sveitsin assosiaatio Horizon 2020 ohjelmaan. Sveitsi ei osallistu tähän ohjelmaan assosioituna maana. Sveitsiläiset tutkijat pystyvät osallistumaan vain, jos heidän oma hallituksensa heitä rahoittaa ja heitä pidetään kolmannen maan osallistujina. Mitä tulee Erasmus Plussaan? Euroopan täytyy kunnioittaa sitä, mitä kansalaiset ovat äänestäneet Veitsissä. Euroopan diktatuuri riittää jo. Tämä riittää. Eläköön vapaus, eläköön kansan vapaus. Diktatuuri saa loppua. Hyvä kollega, herra Borges, teidät poistetaan salista. Herr Kollege, Herr Kollege. Kollega Borges, olkaa hyvä, poistukaa täysistuntosalista. Niin, puhemies, mainitsin tässä juuri. Herra kollega Borgesio, olkaa hyvä ja poistukaa täysistuntosalista. Komissaar Andor. Komission jäsen herra Andor, olkaa hyvä ja jatkakaa. Eh, niin puhemies, mainitsin tässä juuri Elamus Plussan, joka koskee siis koulutusta, kuten tiedätte. Sveitsillä, Sveitsi on nyt myöhässä 2014 apurahan myöntämispäätöksien suhteen, ja tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2014 Sveitsi ei osallistu Erasmus Plussaan samassa tilassa kuin alun perin oli suunniteltu. Ja sen osallistuminen äh, ja rajoittuu yhteistyötoimintoihin kolmansien valtioiden kanssa. Haluan panna aivan, tehdä aivan selväksi, että tämä neuvottelujen jäädyttäminen ei ole mikään rangaistus tai sanktio sveitsiläisille äänestäjille ja heidän tahdon ilmaisulleen, vaan looginen seuraus siitä valinnasta, jonka Sveitsi itse on tehnyt ja joka oli hyvin tiedossa. Kenenkään ei pitäisi tästä yllättyä. Tietenkään kenenkään etujen mukaista ei ole vuoropuhelun katkaiseminen ja me jatkamme dialogia rakentavasti ja toivomme, että ratkaisu löytyy nopeasti. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon muuttuneet olosuhteet ja se, että Kroatia pöytäkirjaa ei ole saatettu päätökseen. Eli samassa mielessä täydyn, täytyy sanoa aivan selvästi, että kukaan meidän puoleltamme ei halua lopettaa ihmisten vapaata liikkuvuutta koskevaa sopimusta ja niin sanottua giljotiinilauseketta, jotka, joka liittää 99 vuonna sopimu, solvitut sopimukset toisiinsa. Eivät edes tämän aloitteen kannattajat tähtää tähän. Minä luotan, että Sveitsin viranomaiset ponnistevat kovasti tilanteen ratkaisemiseksi ja että voimme vuoden kuluttua tästä hetkestä todeta, että Sveitsi-suhteemme ovat yhtä ystävällisluonteiset ja läheiset kuin ne olivat ennen 9. helmikuuta aikana. Kiitos. Kiitokset komission jäsen Andor. Seuraavana ryhmien edustaja aluksi Rova McGuinness, kolme ja puoli minuuttia. Thank you, Ms. Kiitoksia arvoisa puhemies. Me täällä parlamentissa emme kyseenalaista Sveitsin kansan äänestyksen tulosta. Sehän on itsenäinen maa, joka voi äänestää omista asioistaan, mutta tänä päivänä me analysoimme sveitsiläisten päätöksen seuraamuksia. 50,3 prosenttia Sveitsin kansalaisista äänesti sen puolesta, että rajoitetaan maahanmuuttoa Sveitsiin, mukaan lukien Euroopan unionista myös niillä alueilla, jonne on hyvin vähän maahanmuuttajia. Mutta tämä oli selvä lopputulos kansanäänestyksen. No, täällä on mainittukin, että, että kulmakivi suhteillemme on Sveitsin kanssa on vapaa liikkuvuus sopimus. 2002 sopimus liittyy nimenomaan kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen. No, päätökset tulevat vastuun kerää. Selvästi Sveitsin kansa tietää, mitä he odottavat meiltä, kun allekirjoitimme nämä sopimukset. Ja me olemme myös hyvin selvillä siitä, että mitä me odotamme kumppaneiltamme ja ystäviltämme Sveitsissä. Sveitsin kansan äänestyksen lopputulosta ei voi jättää huomiotta, mutta ei se myöskään tarkoita sitä, että sopimukset Euroopan unionin kanssa päättyvät Sveitsin kansalaiset äänestivät vain yhdestä elementistä, kun ajatellaan suhteita, pitkiä suhteita Euroopan unionin kanssa. Eli kolmansien maiden kansalaisten pääsystä Sveitsiin, mukaan lukien EU-kansalaisten. Ihmisten vapaa liikkuvuus on kuitenkin perustavanlaatuinen osa sopimuksiamme Sveitsin kanssa ja se on perusperiaate Euroopan unionissa. Komissio ja monet komission jäsen, jäsenet ovat sanoneet, että on mahdotonta rajoittaa ihmisten vapaata liikkuvuutta, kun samalla odotetaan, että voitaisiin nauttia tuotteiden, palveluiden ja pääoman vapaasta liikkuvuudesta ja niiden tuomista hyödyistä hallituksen edustaja sanoi tuossa, että tämä päätös tulee vaikuttamaan suhteisiimme. Tämä tuo myös lisää epävarmuutta Sveitsiin. Jotkut yritykset miettivät yrityksen päämajan siirtämistä tämän epävarmuuden vuoksi ulos pois Sveitsistä. Jotkut tahot haluavat valita rusinat pullasta ja miettiä, kenet päästetään maahan ja ketä ei. Mutta tämähän ei ole mahdollista. Kiintiöt ovat täysin sen vastaista, mitä me olemme sopineet sveitsiläisten kumppaneidemme kanssa. Kolmen vuoden kuluessa tämä kansanäänestyksen päätös täytyy panna täytäntöön, mutta hallitus on jo vastannut tähän tulokseen päättämällä olla allekirjoittamatta olla allekirjoittamatta tätä Kroatia vapaan liikkuvuuden sopimusta siihen liittyvää pöytäkirjaa. Ja tähän, tämä taas johtui siihen, että Sveitsi ei voi olla mukana nyt esimerkiksi Erasmus Plus-ohjelmassa. Sveitsin kansalla ei varmaankaan halua rikkoa pitkäaikaisia suhteitamme, mutta seuraavien kolmen vuoden aikana meidän täytyy todella pohtia näitä seuraamuksia – Sopimuksia voidaan uudelleen neuvotella, mutta niitä ei voida perustavanlaatuisesti muuttaa. Sveitsin kansa on sanansa sanonut. EUn täytyy myös puhua selvästi. Me vaadimme, että täysin pidetään kiinni kaikista sopimuksista ja me puolustamme perusperiaatteena – perusarvona ihmisten vapaata liikkuvuutta. Ja me odotamme hyvin selkeää vastausta Sveitsiltä. Kiitoksia kollega Rouva McGuinness ja nyt herra Svoboda kaksi ja puoli minuuttia. Kiitokset herra puhemies. Sveitsin kansa on puhunut ja meidän on pantava tämä tulos merkille ja hyväksyttävä se, mutta täytyy olla aika naivi tai aika äärioikealla tai kuten kollegamme täällä sekä että jos ajattelee, että tässä sentään EU-kansalaisilta viedään työpaikat pois. Teille se on ehkä samantekevää, meille se ei ole oikein samantekevää. Täytyy olla äärimmäisen oikealla, jotta tämän voi noin vain hyväksyä. Haluaisin siteerata erästä toista ääntä Zürcher Zeitungista. 9. päivä helmikuuta 2014 ei nähty pelkästään järjestelmän vaihdosta maahanmuuton kohdalla, vaan kansa sanoi eksplisiittisesti kyllä Euroopan unionin ja Sveitsin välisille suhteille. Ja tässä olen eri mieltä kuin Rouva McGuinness. Tämä oli periaatepäätös eh, ehkä ensimmäinen päätös vetäytyä takaisin etanan kotiloon. Ajatelkaa näitä päätöksiä ja aloitteita, joita olemme nähneet. Ja tätä sveitsiläisten itse täytyy miettiä, kuinka sen tiiviit suhteet EU-hun voidaan säilyttää vai eikö niitä haluta säilyttää? Tämä on keskeinen kysymys, jossa tiedämme sveitsiläisten kannan aika hyvin, selvemmin kuin monet kollegoistamme täällä. Tämä on juuri keskeinen elementti EUn ja Sveitsin välisissä sopimuksissa, eikä mikään eh, sivutekijä, joka tässä on nyt poistettu käytännöstä. Ja luonnollisesti on myös monia sveitsiläisiä, jotka työskentelevät Euroopan unionin alueella. Emme voi hyväksyä sitä, että näin keskeinen elementti Euroopan unionin ja Sveitsin välisessä sopimuksessa kumotaan tällä tavoin. Tietenkin myös Sveitsissä on ollut joitakin elementtejä, jotka ovat johtaneet tähän. On tunnettua, että esimerkiksi Sveitsin ammattiliitot ovat ajaneet eh, minimi vähimmäispalkkaa. Eh, tämä on hiukan samanlainen tilanne kuin EU-ssa aikoinaan lähetettyjen työntekijöiden eh, direktiivin kohdalla. On puhuttu kovasti sosiaalisesta dumppauksesta siitä, että maahan tulee työntekijöitä, joilla on erilainen työn ja taidon taso. Ähm, me emme voi kuitenkaan tähän kaikkeen lähteä puuttumaan. Lopuksi Sveitsi on tänä päivänä maa, joka haluaa meidän rahamme, myös äh, veropakolaisten rahat, ja pankit auttavat siellä kyllä olemaan veropakolainen, mutta työntekijöitä me Sveitsi ei halua, ja sitä me emme Euroopan unionina voi hyväksyä. Kiitokset kollega Svoboda ja seuraavana kollega Gallagher, kaksi minuuttia. Parlamentaarisen val- valtuuskunnan puheenjohtajana ja Alden puolesta olen myös äärimmäisen pettynyt viime aikaisen kansanäänestyksen tulokseen, mutta tietenkin meidän täytyy hyväksyä se sveitsiläisten demokraattisena päätöksenä. Ja päätökset, joita nyt joudumme tekemään, ovat hyvin monimutkaisia ja hankalia. Ja kollega, joka tässä nyt heilutteli Sveitsin kansallista lippua, ei auttanut tässä asiaa mitenkään. Mutta meidän ei pitäisi sanoa mitään sellaista, joka heittäisi bensaa liekkeihin. Yli 60 prosenttia Sveitsin viennistä tulee Euroopan unioniin ja itse asiassa Sveitsin ja Saksan välinen kaupankäynti on kiivaampaa kuin USA kanssa. Ja Credit Suissein viimeaikaisen tutkimuksen mukaan 80 000 työpaikkaa jää luomatta tulevaisuudessa ja kolmen tuleman, tulevan vuoden aikana Sveitsin BKT laskee noin 0,8 prosentilla. No Sveitsi voi nähdä toimemme kostona, mutta uusi oikeudellinen tilanne on tosiasia meidän on toimittava sen mukaisesti. EUn pitäisi asettaa rajat selkeästi ja yksi niistä on kansalaisten vapaa liikkuvuus. Se on perustakuu, joka kansalaisille on annettu perussopimuksilla. Ja on todettava myös, että Japanilla ja Israelilla on mahdollisuus myös osallistua Horizon 2020 sopimukseen, eikä näillä ole minkäänlaisia tällaisia sopimuksia EUn kanssa. Ja tämä osoittaa, että EUn Sveitsi-suhteet ovat hyvin fragmentoituneet. Ja EU-Sveitsi-suhteet pitäisi saada jollakin tavalla kattavasti haltuun ja 2010 vuodesta lähtien EP on sitä vaatinut. Kehottaisin jäsenvaltioita hyväksymään EUn mandaatin neuvottelumandaatin. Kiitokset kollega Gallagher ja nyt kaksi minuuttia kollega Cohn-Bendit. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Asiat ovat yksinkertaisia. Sveitsillä on, sveitsiläisillä on täysin vapaus äänestää niin kuin haluavat, mutta heillä on myös täysi vapaus ja velvollisuus olla vastuullisia äänestystuloksestaan. Asiat ovat minun mielestäni siis hyvin selvät. Kaikki neuvottelut Sveitsin kanssa täytyy keskeyttää. Ja me, tämä tarkoittaa sitä, että me olemme tilanteessa, joka valitsi ennen sopimuksia Sveitsin kanssa. Sveitsin täytyy nyt löytää ratkaisut. Tämä ei ole Euroopan unionin tehtävä, ei Tämä on Sveitsin yhteiskunnan tehtävä. Tämä on aivan uskomatonta. Viikon kansanäänestyksen jälkeen kaikki mielipidetutkimukset Sveitsissä sanovat, että yli 60 prosenttia olisi hylännyt tämän tuloksen, jos he olisivat ymmärtäneet sen seuraamukset. Meidän täytyy tunnustaa Sveitsin kansanäänestyksen tulos ja sanoa, että no te olette vahvoja ja viisaita, hoitakaa oma hommanne nyt. Teidän, sitten kun olette löytäneet ratkaisun, niin tulkaa sitten meidän kanssamme puhumaan. Tulette näkemään, että sveitsiläiset tulevat polvillaan rukoillen takaisin, koska he tarvitsevat Euroopan unionia. 60 prosenttia viennistä suuntautuu Euroopan unioniin. Sveitsin rikkaus on riippuvainen eurooppalaisista markkinoista. Kansanpuolue ei pysty löytämään siellä sitä tätä ratkaisua. Sveitsi ei ole ymmärtänyt Euroopan arvoja. Tämän vuoksi minä sanon yksinkertaisesti, että Euroopan ei nyt pidä tehdä mitään. Euroopalla on sopimukset. Sveitsi luopui sopimuksesta, joten Sveitsin hommana on nyt löytää ratkaisut Euroopan unionin. Sveitsin täytyy nyt todellakin ryhtyä toimiin. Tällainen on tilanne. Kiitokset. Herr Kollege. Hyvä kollega cohn bendit joudun äh, kehottamaan teitä käyttämään hiukan parlamentaarisempaa kielenkäyttöä. Sellaiset sanat kuin idiotti eivät kuulu siihen. Ja nyt seuraavana rouva kollega Ford, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Freedom of movement is a very important principle of the EU and I am very Vapaa liikkuvuus on hyvin tärkeä EUn periaate ja olen ylpeä siitä, että voin elää sellaisessa osassa Eurooppaa, johon monet ihmiset voivat tulla ja haluavat tulla. Mutta meidän täytyy myös tunnustaa, että tästä seuraa melkoinen paine julkisilla palveluilla. Meidän on kuunneltava näitä yhteisöjä, jotka ovat kyseessä. Maahanmuutto tuo etuja yhteisöillemme ja me kaikki hyödymme siitä, että saamme jakaa tietoa. Me kuuntelemme huolella tämän argumentin molempia puolia. Sveitsi ei kuulu EU-hun ja ihmiset siellä ovat täysin oikeutettuja valitsemaan, miten rajojaan valvovat. Mutta tämä on hyvin monimutkainen ja kiistanalainen kysymys ja meidän on reagoitava rauhallisesti ja järkevästi. Sveitsi ei kuulu EU-hun, mutta tekee kanssamme yhteistyötä monella eri alalla. Tieteen ja tutkimuksen rahoituksessa Sveitsi on maksajana ja sen yliopistot ottavat osaa yhteiseen tutkimukseen, joka on sijoitettuna EU-hun ja pyrkii eh, ratkaisemaan myös EUn kansalaisten ongelmia kaikkialla maailmassa. Ja me kaikki hyödymme siitä tiedosta ja innovoinnista työstä, jota yhdessä tehdään. Mikä tahansa yritys rankaista Sveitsiä rajoittamalla sen osallistumista tutkimukseen on äh, haitaksi meille kaikille. Eurooppa muuttuu ja jotkin maat haluavat tiiviimpää yhteistyötä integraatiota, toiset eivät. Jos haluamme pitää kaikki mukana sisämarkkinoilla, meidän on hyväksyttävä se, että jotkin maat jäävät tiettyjen alueiden ulkopuolelle. Tämän Sveitsin äänestyksen tulosta ja siihen reagointia seurataan hyvin tarkoin. Olisi typerää lähteä kostamaan liian tiukalla linjalla. Kiitokset rouva kollega Ford. Ja seuraavana kollega Trianta Fillides, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Sveitsissä on tehty päätös, eikä se ole niin kovin erilainen kuin mitä muut maat suunnittelevat tekevänsä hillitäkseen vierastyötä maassaan. Tämä syrjintä siirtotyöläisiä kohtaan on asia, jota käytetään kans- työntekijöiden oikeuksien polkemiseksi niin, että saataisiin halpa työvoimaa. Työntekijöiden oikeuksia täytyy noudattaa työehtosopimusten mukaisesti. Ja sitä paitsi meillä ei voi olla sellaisia työntekijöitä, olivat he sitten omanmaalaisia tai muunmaalaisia, joiden selkänahasta kriisin kustannukset revitään. Ja sen takia vapaan Vapaa pääoman liikkuvuus on myös prioriteetti tänä päivänä, eikä niinkään työntekijöiden liikkuvuus ja oikeudet. Ja tämä vain lisää tökköä pesään xenofobian ja rasismin suhteen. Meidän täytyy taistella työnantajan ahneutta vastaan. Tämä ei ole ratkaisu. Meidän täytyy todellakin muuttaa meidän toimemme ja suhtautumiset maahanmuuttoon ja työntekijöihin. Kiitoksia hyvä kollega Trienta Fillide ja seuraavana Rouva Bitsotto puolitoista minuuttia. 9. helmikuuta Sveitsin kansanäänestyksessä päätettiin kansan tulevaisuudesta. Sveitsin kansa sanoi stop maahanmuuttolle. Euroopan täytyy katsoa, että valinta on ollut vapaa ja demokraattinen, eikä sitä pidä tuomita. Mitenkä, tapa, mitenkä kävisi, jos tämä olisi tapahtunut Italiassa, jossa on 3,5 miljoonaa työtöntä, jossa 40 prosenttia nuorista on työttömänä, jossa tilanne on epätoivoinen. Se tarkoittaa sitä, että 800 miljoonaa Italia, italialaisista on epävarmassa tilanteessa. Koska miettikääpä, mitä italialaiset ajattelevat. He ovat sitä mieltä, että Työnteki, työ täytyy antaa ensin italialaisille ja tuet täytyy tarjota it, italialaisille eikä viimeiseksi maahan tulleille eli maahanmuuttajille, ei niille, jotka ottavat kaiken ilmaisena vastaan ilman, että ovat koskaan maksaneet veroja. Italiassa on viisi miljoonaa ihmistä, joilla ei ole mahdollisuutta ostaa itselleen esimerkiksi lääkkeitä ja nämä Italian kansalaiset, kuten Sveitsin, Ranskan ja Englannin kansalaiset, kansalaiset eivät voi enää sietää tällaista Euroopan ylimielisyyttä, jotka polkevat omien kansalaistensa oikeuksia jalkoihinsa. Meidän kansalaisemme tarvitsevat työpaikkoja ja kun maa ei pysty tarjoamaan palveluita omille kansalaisille, niin niin pitkään täytyy muiden pysyä ulkopuolella. On kauheita kuunnella natsismisyytöksiä. Sellaiset syytökset ovat aivan väärä tapa puuttua ongelmaan. Eurooppa osoittaa jälleen kerran kyvyttömyytensä ja puheenjohtaja keskeyttää. Kiitoksia kollega Bitsotto ja kollega Klaes, minuutti. What a lamentable spectacle was Mitä hirvittävää seurattavaa tämä keskustelu on ollutkaan. Tämä olisi pitänyt lähettää televisiossa suorana lähetyksenä niin, että äänestäjät näkisivät omin silmin, miten autoritäärisesti ja maailmalle vieraasti koko tämä EU toimii. Tässä on täysi kyvyttömyys suhtautua demokraattisen äänestyksen tulokseen. Ei herra konbendit, ei ole mitään järkeä ruveta haukkumaan, sillä kansanäänestys joukko maahanmuutosta Sveitsissä on osoittanut, että sveitsiläiset haluavat itse päättää, kuka heidän maahansa tulee ja millä ehdoilla. Eli he haluavat jälleen itse määrätä omasta maastaan, eikä tämä liity mitenkään muukalaisvihamielisyyteen tai mihinkään muuhun. Kyseessä on vain terve järki. Minä en eh, voi muuta kuin odottaa, jos meille tulisi vastaava kansanäänestys vaikka Ranskaan, Flanderiin, me saisimme aivan vastaavan tuloksen. Mutta ehkäpä tästä nähdään jo enteitä tulevan toukokuun vaaleissa. Kiitoksia. Kiitokset kollega Klaas. Tässä ilmoitetut puhujat ja seuraavana komission nimissä komission jäsen herra Andor. Olkaa hyvä. Uh, uh, Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Kuten monet parlamentin jäsenet tässä keskustelussa toivat esille, työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja palvelujen vapaa tarjoaminen Euroopan unionin ja Sveitsin välillä on ollut olemassa jo vuodesta 2002 lähtien ja selvästi hyödyttänyt molempia osapuolia. Meidän suhteemme Sveitsiin ovat hyvin pitkät ja läheiset. Sveitsi on aivan Euroopan sydämessä, se jakaa samat arvot ja sillä on samat globaalit haasteet edessään, joten sen tulevaisuus selvästi on Euroopassa. Nyt riippuu Sveitsistä itsestään. Sen täytyy reagoida kansanäänestyksen seuraamuksiin, mutta me tulemme varmasti tekemään yhteistyötä Sveitsin hallituksen kanssa, jotta saisimme suhteemme uuteen tilanteeseen päivitettyä niin, että ne olisivat molempien hyväksyttävissä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen herra Andor ja nyt neuvoston nimissä herra Kurkulas. Thank you, President. Paljon kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet kuten komission edustaja äsken totesi, meillä on pitkäaikaiset suhteet Sveitsin kanssa, hyvin läheiset ja vahvat suhteet. Ja Sveitsi on yksi meidän tärkeimmistä kauppakumppaneista. Meidän taloutemme ovat lähessä yhteydessä toisiinsa, mutta täytyy toistaa tässä, että kansalaisten vapaa liikkuvuus on yksi niistä perusoikeuksista, ja peruskulmakivi, joka liittyy sisämarkkinoihin. Ja on aivan selvää, että ei voida poimia vain rusinoita pullasta silloin, kun puhutaan vapauksista. Ne ovat paketti ja niitä pitää kaikkien jäsenvaltioiden kumppaneiden kunnioittaa ja noudattaa. Me kunnioitamme täysin Sveitsin kansan tekemää päätöstä, mutta me odotamme myös Sveitsiltä, että se noudattaa velvoitteitaan olemassa olevien sopimusten puitteissa. Viittaan, puhemies, vielä tärkeään asiaan, josta neuvosto, johon neuvosto kiinnittää huomiota, nimittäin negatiiviseen julkisuuteen, jota kansalaisten vapaa liikkuvuus on saanut tämän kansanäänestyksen seurauksena. Uskomme, että yleistykset ja tällainen äh, edunetsintäturismi mielikuvat ovat hyvin vahingollisia julkiselle mielipiteelle ja ajatuksille tänä populismin nousukautena. Meillä on poliitikkoina velvollisuus olla antamatta populisteille muukalaisvihamielisiä tendenssejä. Julkisuudella on sellainen velvoite, että kun tiedotteita annetaan, niin niiden täytyy perustaa faktoihin eikä mielipiteisiin ja mielikuviin. Kiitoksia. Kiitoksia herra Kurkulas. Hyvät naiset ja herrat, keskustelu on päättynyt tästä esityslistan kohdasta. Nyt vielä herra Golnish, henkilökohtainen huomautus työjärjestyksen artiklan 151 mukaisesti. Herra Golnish, huomautan kuitenkin, huomautan kuitenkin, että te ette voi ottaa kantaa esillä